ja jo, joissa vastataan tämän kriisin tuomien haasteisiin, niin että olemme myös koherenssissa mm, Yhdysvaltojen toiminnan kanssa. Thank you, komi- Kiitokset komission jäsen Barnier. Kollegat, keskustelu luottoluokituslaitoksista on päättynyt. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistamme kohtaan. Se on herra Klintsin mietintö. Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettaviin arvopaperin liikkeeseen laskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen esittelijällä on neljä minuuttia. Puhemies, komission jäsen. Puhemies, jos puhun tässä nyt yli neljä minuuttia, niin vastaavasti lyhennän loppupuheenvuoroani, jotten ylitä kokonaisuutena kuutta minuuttia. Tämä arvopaperi esitedirektiivi annettiin alun perin 2003 laadittiin 2003 ja jo silloin oli ajatuksena, että syyskuussa 2009 sitä käsiteltäisiin uudelleen. Näin on käynyt. Esitedirektiivi koskee esitteiden laatimista ja julkaisua edellytyksenä arvopaperien yleisölle tarjoamiseen tai niiden kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi. Ja tämänhetkinen tarkastelu koskee lähinnä joitakin teknisiä tekijöitä. Niillä pyritään parantamaan oikeusvarmuutta ja poistamaan joitakin liian kovia vaatimuksia. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet tässä työssä mukana, kaikkia varjoesittelijöitä. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää myös komission kanssa, eikä ilman tätä hyvää yhteistyötä olisikaan ollut mahdollista saada alle kymmenessä kuukaudessa paketti ensimmäisessä käsittelyssä päätökseen asti. Sopimus, jonka olemme tehneet ja josta on myös trilogina puhuttu, tulee tässä lyhyesti. Tässä on kahdeksan pääkohtaa, joista me olemme voineet päästä yhteisymmärrykseen. Ensinnäkin tavoitteena oli, että nimenomaan PK-yritysten pääoman saantimahdollisuuksia helpotetaan. Tiedätte, että Amerikassa on paljon korkeampi prosenttiosuus myös keskisuurten yritysten kohdalla markkinarahoituksena kuin Euroopassa. Ja meillähän on tarpeena ja haluna avata mahdollisuus myös pienille yrityksille markkinoiden käyttäminen tähän astista voimakkaammin. Siksi kynnysarvo esitevelvoitteen poikkeusta varten. Esitevelvoitehan tarkoittaa PK-yrityksille melkoisia kustannuksia ja vaivaa. Kynnysarvo on nyt nostettu 2,5 miljoonasta 5 miljoonaan ja lähdemme siitä, että tämän helpotuksen myötä pienet ja keskisuuret sijoittajat eivät ehkä nauti enää riittävää sijoitus, sijoittajan suojaa ja sen takia ollaan nostettu myös raja, osakkeiden lukumäärää koskevaa rajaa. Toinen aihe, joka oli esillä, koski sitä, miten työntekijät voivat olla osallisina jonkin yrityksen osakeomistuksessa ilman, että tästä syntyy kustannuksia vaativaa esitteen laatimista ja julkaisemista. Eli jonkinlainen julkaisuvaatimuksen helpotus työntekijöiden osakeomistusjärjestelmien kohdalla. Tässä on suhteellisuuslauseke Eli me olemme poistaneet tarpeettomat julkaisuvaatimukset, mutta samaan aikaan olemme valmistaneet sen, että on jonkinlainen perustiedoteasiakirja niin, että ne työntekijät, jotka työntekijöiden osakeomistusjärjestelmästä hyötyvät, tietävät suurin piirtein mitä he saavat. Ja samaan aikaan olemme varmistaneet sen, että pörssinoteeratut yritykset, kun on kyse pörssinoteerauksesta muualla kuin Euroopan unionissa, siis kolmannessa valtiossa, ovat vapautettuja vaatimuksista. Esimerkiksi eurooppalaiset yritykset kun ne ovat voineet todistaa vastaavuuden riittävällä tavalla. Neljäs ala, josta olemme keskustelleet ja sopineetkin, koskee niin sanottua yhteenvetoa. Teidän pitää hahmotella tämä niin mielessänne, että normaalisti Site on kovin monisivuinen, aika kattava asiakirja, jossa on useampia satoja sivuja, ja yhteenveto, joka voi olla sekin 5, 6, 70 sivua. Parlamentti haluaa lyhentää tämän niin sanottuun sijoittajan kannalta keskeiseen tietoon, aivan kuten USITS-direktiivissäkin. Ja komissio ei ole niinkään pohtinut tätä, vaan on halunnut vain varmistaa, että tuossa yhteenvedossa on todella vain avaintiedot mukana. Me olemme nyt sopineet siitä, että tämä yhteenveto jätetään sellaisenaan voimaan, mutta samaan aikaan varmistamme sen, että todelliset avaintiedot ovat mukana niin direktiivin vaatimusten mukaisesti. Ja näin onnistutaan saamaan tuo niin sanottu yhteenveto oleellisesti lyhenemään. Se ei ole enää jopa 80 sivua, vaan ehkä vain parikymmentä. Ja sitä kautta siitä tulee luettavampi myös piensijoittajille. Uskon tämän olevan tärkeää, jotta piensijoittajat eivät aivan eksy asiassa. Viidennekseen vastuukysymys. Tämä on tärkeää. Kun esite laaditaan, Filmin. Niin teillä on kyllä vain neljä minuuttia ja sitten kaksi minuuttia tuolla lopussa. Niin no valitettavasti tämä on aika kattava asia. Olette ihan oikeassa pyrin kiirehtimään. Niin, sisällöstä on vastuussa jos on kyse rahoitusvälittäjä ja hän laatii esitteen, hän on myös sen sisällöstä vastuussa, jos tilanne muuttuu. Ja tämä esitevelvollisuus äh, päättyy joko kun tarjonta menee umpeen tai kauppa on alkanut aina sen mukaisesti, kumpi näistä ajankohdista on myöhempänä. Seitsemäntenä uudistuslauseke, kuten ensimmäiselläkin kertaa, tälläkin kertaa viiden vuoden kuluttua tässä direktiivissä niin, että sitä tarkastellaan tuon aikajakson kuluttua uudelleen. Viimeinen kohta ihan nopeasti, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä. Tässä on nyt ensimmäinen asiakirja, joka on Lissabonin sääntöjen mukaisesti, siis Lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaisesti laadittu. Eli tässä on ollut voimakkaasti mukana myös talousvaliokunnan puheenjohtaja Tar, jonka ansiosta parlamentti on saanut riittämiin aikaa. Me olemme saaneet kolme kuukautta aikaa reagoida komission ehdotuksen eh, vielä kolmen kuukauden mahdollisuuden pidennykseen, jos tarpeen. Ja jos mikään muu ei käy, voimme antaa myös early approvement-lausunnon, eli voimme hoitaa tämän kaiken mahdollisimman nopeasti. Ja nämä kaikki osapuolet ovat kovin tyytyväisiä. Suuret kiitokset. Kiitos. Voinko nyt pyytää komissiota esittämään näkemyksensä? Merci, Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Jo ennen kuin tätä noma, ennen kuin minua nimettiin komission jäseneksi, oli sitoutunut parantamaan sijoittajien tilannetta ja vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa erityisesti pk-yritysten osalta. Kuten tiedämme, he, ne muodostavat 80-90 prosenttia sisämarkkinoiden taloudesta. Olen erittäin tyytyväinen, että parlamentti on jo ensimmäisessä käsittelyssä on hyväksymässä tämän esitettä koskevan eh, direktiivin muutoksen. Näillä muutoksella yksinkertaistetaan eh, arvopaperien liikennelaskutoimia. Se tukee pk-yrityksiä, aivan kuten Klins juuri muistutti. Se helpottaa eh, pk-yritysten pääomasääntöjä ja se tulee vahvistamaan sisään, pääomien sisämarkkinoita. Direktiivin neuvottelujen auttaa kautta olemme voineet tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja olemme voineet myös merkittävällä tavalla tekemään par- parannuksia. Neuvostolla ja komissiollakin oli oma roolinsa. Tietenkin haluaisin komission nimissä kiittää lämpimästi esittelijäänne Wolf Klintsiä ja Ekon valiokuntaa tehokkaasta yhteistyöstä ja rakentavasta yhteistyöstä. Olemme oikein tyytyväisiä tästä kompromissista, joka meillä on nyt käsissämme. Siinä No, kunnioitetaan alkuperäisen ehdotuksen henkeä. Vuonna 2003 esitysdirektiivi eh, vahvisti harmonisoidut eh, säännöt eh, esitteitä varten silloin, kun yritykset laskevat liikkeelle arvopapereita ja kun esite on hyväksytty yhdessä jäsenvaltioissa, se pätee kaikkialla vuoden 2003 tilannetta piti kuitenkin vielä parantaa niin, että oikeusvarmuus on paranisi ja ja tällä hallinnollinen taakka vähenisi. Ja tästä syystä teidän ansiostanne ja tämän tarkastuksen ansiosta tietyn, tyyppisen, tietyn tyyppisiin arvopaperin liikkeelle laskuihin sovelletaan helponnettua menettelyä, kun kyseessä ovat muun muassa pienyritykset ja valtion äh, arvopaperit. Äh, esi- esi- esitysten, esityksiä, silloin kun esitteitä ei tarvitse antaa, sen säännöt ovat yksinkertaistettuja. Tähän liittyy muun muassa työntekijöiden osakeomistusjärjestelmä direktiivin kanssa päällekkäiset säännökset on kumottu. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Tarkistettu direktiivi on, on asianmukainen tapa put, parantaa pääomamarkkinoiden tilanne, että se helpottaa pk-yritysten ja suurten yritysten toimintaa. Kun hyväksytään tämä teksti ensimmäisessä käsittelyssä, se lähettää merkittävän viestin siitä, että EU-ssa noudatetaan sitoumuksia ja pyritään vähentämään hallinnista taakkaa niin, että samalla aikaa säilytetään ja parennetaan investoijien suojaa, sijoittajien suojaa. Haluaisinkin kiittää esittelijää, haluaisin kiittää tämän dynaamisen kompromissin hyväksymisestä joka tulee auttamaan erityisesti pk-yrityksiä koko EUn alueella. Thank you, commission. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt seuraavana puhujana piti oleman herra Bodun, mutta hänpä ei ole paikalla. Annetaan siis puheenvuoro suoraan herra Feijolle. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että tässä on talousasian valikunnassa tehty erinomaista työtä. Siellä on tehty ehdotuksia ja työstetty asioita yhdessä esittelijä Klintsin kanssa ja näin ollaan saatu tämä lopputulos, joka meillä on nyt edessämme. Tässä on nyt eri ajatuksia meillä on julkisuus ja markkinaturvallisuus ja se, että voidaan paremmin antaa tietoa. Nämä kiinnostavat, kun puhutaan esitteistä. Siksi joskus tulee sille ristiriita, kun pyritään puoltamaan kuluttajia ja toisaalta pyritään puolustamaan sijoittajia. Nyt on ollut mahdollista saada aikaiseksi tasapaino. Usein ratkaisut eivät olleet identtisiä, mutta kaikkein tärkeintä tällä hetkellä tässä lopputuloksessa on se, että kiinnitetään erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. On huomioitu se, että pitää erityisesti korostaa piensijoittajien tilannetta, tarvitaan lisää selvyyttä ja selkeyttä ja on vähennettävää kuluja, jotka aiheutuvat yrityksille, on vähennettävää liiallista hallinnollista taakkaa. Usein, niin kuin kolmikanta neuvostossa yleensä käy, neuvoston komissio ja parlamentin kannat ovat olleet eriäviä, me olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi tasapainoitetun lähestymistavan, ja tätä haluaisin tässä korostaa, jos ajatellaan tulevaisuutta ja markkinoita. Kiitos. Kiitoksia. Se oli siis Feijo, EPP, ja seuraavaksi sosiaalit, sosialistit ja demokraatit, Styler, kaksi minuuttia. Eh, thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitokset esittelijä ja kaikki varjoesittelijät yhteistyöstä. Uskon, että tämä aikaansaatu kompromissi, jonka myös meidän ryhmämme hyväksyy, on reilu ja johtaa korkeampaan suojaan ennen kaikkea PK, pienille sijoittajille ja tämä on nimenomaan alkuperäisen direktiivin hengen mukaista. Kun katsomme tätä yhteenvetoa, näitä avaintietoja, joista tohtori Klints puhui, ja tarpeesta saada selkeyttä, minusta me olemme saaneet aikaan sanamuodon, joka varmistaa sen, että siviilioikeudellinen vastuu on mukana tässä perusesitteessä. Lisäksi me olemme selventäneet aikakautta, jona esitteen julkaiseminen tai siihen lisätietojen esittäminen on tarpeen. Olemme myös selventäneet vaatimusta, joka koskee vastuullisuussuhteita suhteita silloin, kun on kyse sijoittajavälittäjistä ja heidän julkaisemastaan esitteestä eikä liikkeelle laskijan esitteestä. Tässä on jonkinlainen pieni muutos ja kompromissit, jotka saatiin aikaan, ovat hyvin reiluja ja tasapainoisia ja SND-ryhmä tukee niitä. Täytyy todeta, että tämä määritelmä kokeneesta sijoittajasta ja kolmannen maan kaupankävijän määritelmä ovat hyvin tärkeitä tämä työntekijöiden osakeomistusjärjestelmän yksinkertaistaminen yhtä lailla tuntuu tärkeältä. Pitähän työntekijän voida seurata tälläkin tavalla, mitä johto tekee. Tohtori Klinz mainitsi tuon kolmen kuukauden kompromissin. Se on oleellisen tarpeen ja se on myös ähm, askel parlamentin suuntaan. Minä joka tapauksessa katson tämän tarjousesitedirektiivin päätöksen nyt äh, omaksi valiovertailu esimerkiksi niin työssä, jota olemme vastaisuudessa tekemässä. Äh, neuvosto käyttää äh, PETS-direktiiviä eikä prospektusdirektiiviä samaan tarkoitukseen. Kyseessä on suurempi sähköinen käsittely, sekin on tervetullutta ja viiden vuoden uudelleentarkastelun lauseke yhtä lailla. Joten kokonaisuutena puhemies, esittelijät, varjoesittelijät SND-ryhmä tukee tätä ja odotamme mielenkiinnolla tämän hyväksymistä ensimmäisessä käsittelyssä äänestyksessä huomenna. Kiitoksia Steeler. Ja seuraavana Schmidt liberaaleista. Hänelläkin on kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Rahoituskriisin jälkeen on esitetty huomattavia oikeutettuja vaatimuksia rahoitusmarkkinoiden paremmasta valvonnasta ja sehän ei ole minusta millään lailla ongelmallista. Mutta aina kun otetaan käyttöön uusia sääntöjä, sen täytyy tapahtua tasapainoisella tavalla. Ei voida lisätä Euroopan talouden kasvuvoimaa, jos tehdään ajattelemattomia ehdotuksia, joissa on liiallisia vaatimuksia. Haluankin kiittää esittelijää kollegaa Wolf Klintsiä erittäin hyvästä työstä, jossa reagoidaan juuri niin, että ei vaadita liian yksityiskohtaisia ja lisätään kuitenkin samaan aikaan oikeusvarmuutta, viedään pois perustelemattoman tiukat vaatimukset, jotka vain lisäisivät hallinnollista taakkaa. Näinhän pyritään tekemään kokonaisuutena Euroopan unionin lainsäädännössä. Kokonaisuus, joka on saatu aikaiseksi Wolf Klintzin ja muiden kanssa on sellainen, että minäkin ja ryhmäni voimme olla tähän tyytyväisiä. Tämä ehdotus vähentää hallinnollista taakkaa ja mielestäni puhemies on tärkeää todeta, että tämä tapahtuu ilman, että sijoittajan suojaa heikennettäisiin, seikka jonka komission jäsen Barnierkin jo mainitsi. Keskustelua on käyty kynnysarvoista, joita on määrä soveltaa julkisiin esitteisiin mielestäni ne ovat erittäin hyvin harkittuja ja antavat mahdollisuuden paremmin toimiville sisämarkkinoille. Puhemies, tämä ehdotus tarkoittaa sitä, että PK-yritysten ei enää tarvitse julkaista esitettä ja sen jälkeen eh, voidaan saada aikaan huomattavia säästöjä, koska tuo raja on nostettu kahdesta ja puolesta viiteen miljoonaan euron. Näin myös arvopaperirajan nosto 50-75 miljoonaan on hyödyttänyt Aivan kuten kollega SD-ryhmästä äsken totesi yhteenvetona, haluaisin kiittää kollega Klintsiä siitä, että hän on tehnyt erittäin loistavaa työtä. Tämä mietintö on tärkeä askel tiellä saada paremmat toimintaehdot lukuisille piensijoittajille Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Schmidt. Ja seuraavana Ford ECR-ryhmästä. Teillä on puolitoista minuuttia. Um. Kiitos, komission jäsen puhemies. Tiedän, että tämä ei ole niitä asioita, jotka pääsevät eniten lehtien otsikoihin, mutta näin pitäisi kuitenkin olla, sillä esidirektiivi on tärkeässä asemassa, kun on säännelty yritysten pääoman saantia. Tämä on tärkeää Euroopan taloudelle kasvulle. On ollut hienoa tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, mutta erityisesti siis herra Klintsin johdolla tämä tehty työ. Hän on todellakin tuonut paljon lisäarvoa komission ehdotukseen ja neuvoston kantaan. Uskoakseni tämän loppu tulos, jolloin sitä on teknisesti mahdollinen, vaan se on hyvä tasapaino sijoittajien suojan viläisen välillä, että helpotettaisiin yrittäjien pääsyä pääomamarkkinoille. Me olemme pyrkineet samaan aikaiseksi oikeusvarmuutta. Meillä on nyt eh, selvät eh, tiedot siitä, miten pitää ähm, tarkastella uudelleen ja me olemme myös tämän tiivistelmän käsitelleet uudelleen. On erityisen hienoa, että oikeuksien liitteen on tietoa annettava. Tämä tulee auttamaan sekä suuria että pieniä yrityksiä, kun markkinat älähtelevät, niin ehkä esitteen hinta voisi johtaa siihen, että joku edes pyri saamaan lisää pääomaa itselleen. Tämä pitää erityisesti tällä hetkellä muistaa. Eli puhemies, nyt odotan mielenkiinnolla lisää analysointia, kun MIFID-direktiiviä myöhemmin tänä vuonna tarkastellaan. Kuten sanoin, tämä on esimerkki konkreettista toimesta, johon ryhmiä, jotta voimme helpottaa yrittäjien ja sijoittajien toimintaa Euroopassa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, Rova Ford. Ja nyt puheenvuoro García Margallolle. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. Tervetuloa, hyvä komission jäsen. Tiedämme monia asioita. Tiedämme, että tämä kriisi on ollut kuin virus. Se alkoi kiinteistöalan kriisinä, sitten se muuttui pankkialan kriisiksi ja muuttui sitten talouskriisiksi ja lopulta päättyi liittyi valtionvelan kriisiin, joka saattaa johtaa vielä muun tyyppisiin kriisiin. Tiedämme myös, että tämä kriisi on tullut erittäin kalliiksi yksiköiden mukaan rahoitusalalle myönnettyt tuet ovat 3,5 miljoonaa euroa, siis kol- miljardia euroa, siis kolmasosa EUn e-, e BKTstä. Tiedämme myös, että yksi kriisin syystä on ollut avoimuuden puutetta tuotteille, instituuteille ja markkinoille. Siksi tämä mietintö, josta nyt keskustelemme, on niin tärkeä. Jos haluatte jotakin lukuja, muistutan, että tämän Yhdysvalloissa 2006 vuosina arvopapereiden tukematta varat nelinkertaistuvat ja, ja hypoteekilainoilla varat moninkertaistuvat seitsemällä, eivätkä asianomaista oikein edes tiedä, mitä he myyvät. Tiedämme myös, että monet niistä kompromisseista, jotka G20-kokouksessa hyväksyimme, eivät menneet läpi. Eivät, eivätkä ne mielikuvituksesta päässeet paperille asti. Tiedämme, että kolme periaatetta ovat johtaneet rahoitusmarkkinoiden uudelleenmuotoutumista. Tarvitsemme Euroopan laajuisia valvontaelimiä eurooppalaisilla markkinoilla. Tarvitsemme riittäviä toimia, joilla virukset voidaan havaita ja välttää tartunnat. Edelleen meidän on vältettävä se, että ne sairaudet, jotka eivät aiheutuneet kansalaisista, eivät tule pelkästään kansalaisten maksettaviksi. Hyvä komission jäsen, teillä on tärkeä tehtävä, jos emme, mikäli emme halua, että, että ensi kriisissä olemme yhtä alasti. Nyt tarvitaan todella rohkeutta. Suuret kiitokset ja nyt puheenvuoro minuutin ajan herra Kutas. duble de Kiitos se, että poistetaan tämä kaksinkertainen avoimuusvaatimus ja vähennetään vaatimuksia pienille yrityksille. Tämä on yli 100 miljoonan euron säästö. Se, mitä direktiivissä sanotaan esitteestä, edistää PK-yritysten kilpailukykyä. PK-yrityksethän ovat EUn etusijalla. Tässä on luotu valtava määrä työpaikkoja viime vuosina ja ne tarjoavat sadoille miljoonille eurooppalaisille työpaikan. Siksi on harmonisoitava avoimuussääntöjä rahoituksen osalta on vähennettävä hallinnollista taakkaa näille yrityksille ja sitä varten on tärkeää, että perustetaan uusi eurooppalainen viranomainen. Sen myötä on koordinoitava työtä jäsenvaltion välillä esitteiden hyväksynnässä. Kiitokset. Ja herra Kassa, kaksi minuuttia. Thank you, President, Commissioner. We have seen a great... Puhemies, komission jäsen, olemme nähneet paljon heitteisyyttä Euroopan markkinoilla viime vuosina. Monet ovat kärsineet huomattavia menetyksiä. On siis varmistettava se, että sijoittajat, ennen kaikkea yksityiset sijoittajat, saavat riittävän suojan Euroopan unionissa. Sijoittajien pitäisi saada tarvittavat päätökset voidakseen tehdä valistuneita päätöksiä. Jos meillä on hyvin rakennetut puitteet, ovat Euroopan markkinat myös turvallisemmat ja siten houkuttelevammat vakaville sijoittajille. Esitedirektiivi on ollut perustavanlaatuinen. Se on luonut koko Euroopan unionissa omat mittatikkunsa, aivan kuten USITS-direktiivinkin kohdalla tekninen sääntely, joka koskee tätä dynaamista alaa, tarvitsee jatkuvaa uudelleen käsittelyä, jotta se pysyy ajan tasalla. Ja olen samaa mieltä siitä, että jotkin direktiivin määräykset olivat tarpeettomia, vaatimuksia, joita on ollut noudatettava, tulisi osin kumota. Ne ovat huomattava taakka itse alalle ja yrityksille. Tämä on sen mukaista, että pyritään välttämään tulkintaeroja eri jäsenvaltioissa ja sen ansiosta virtaviivaistetaan alaa entisestään.

Kiitokset, Essaja. Ja nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalista. Kolme henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa. Voitteko ystävällisesti kunnioittaa tätä puheaikarajoitusta yksi minuutti per puhuja? Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää loistavasta työstä ja haluaisin esittää jotenkin kommentteja. Yksinkertaista sopeutumisehdotus ja esitteiden parantaminen tarjoaa meille lisää suojaa sijoittajille ja se tuo sijoittajille myös riittävästi tarvittavaa tietoa. Tällainen yhtenäinen toimilupa, passi tai tarjousesite pätee kaikissa muissakin maissa. Byrokratian vähentäminen edellyttää asianmukaisia sääntelykehyksiä niin, että vähennetään epävarmuutta eh, vastaanottavan jäsenvaltion suhteen. Turhan taakan poistaminen yrityksiltä johtaa perusteettomien kustannusten välttämiseen ja hallintotaakan vähentämiseen 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Haluaisin muistuttaa, että uudet säännöt tulevat suojelemaan paremmin sijoittajia ja se tarjoaa mahdollisuuden analysoida riskejä paremmin koskien tiettyjen arvopaperin hankintaa. Kiitoksia. Kiitokset Basescu ja Obermeier seuraavana yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Avoimimpiin arvopaperimarkkinoihin kuuluu minusta myös avoimempi vastuukysymyksen ratkaisu ja on ajateltava ennen kaikkea piensijoittajien suoja. Ja meidän on otettava huomioon ajankohtaisuus, tietojen ajankohtaisuus. Kun katsotaan äh, sijoittaja äh, suojelun arvoiseksi, hänen on saatava kaikki oleelliset tiedot, joita hän tarvitsee voidakseen arvioida tuotteen, tässä tapauksessa arvopaperin niin, että hän voi tehdä perustellut päätökset. Yhteisillä EU-pääomamarkkinoilla on lisäksi tarpeen, että äh, saadaan vertailevaa tietoa erilaisista siviilioikeudellisista järjestelmistä juuri tällaisina kriisin epävarmuuksina epävarmoina aikoina arvopaperimarkkinoiden avoimuuden kautta voitaisiin luoda lisää luottamusta sijoittajien keskuudessa. Kiitoksia. Suuret kiitokset ja seuraavana Wortman. Rouva puhemies, arvoisat kollegat, tämä esite koskee arvopaperien julkaisua yhteisön markkinoilla ja kyseessä on sellainen asiakirja, joka mahdollistaa pääsyn kaikille markkinoille. Minä olen tyytyväinen piensijoittajien suojaan ja tiedotusvelvoitteeseen. E, pienet ja keskisuuret yritykset on otettu huomioon, annettu niille mahdollisuus arvopaperien pariin e, nostamalla kynnysrajaa ja mielestäni se on investointi tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kävipä se lyhyesti. Piditte kiinni teille annetusta puheajosta. Komission jäsen Barnier, puheenvuoro on nyt teillä. Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä tästä hyväksynnästä ja näistä lisää kommenteista on selvää, että teksti, josta äänestetään, on kompromissiteksti, se on dynaaminen Siihen ei siis voida ottaa mukaan kaikkia ajatuksia ja ehdotuksia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että parlamentti, edustaja Klins, teidän valiokuntanne, valiokunta, juurivaliokunta ja muut voivat hyvin olla tyytyväisiä, sillä teksti on mielestäni hyötynyt teidän esityksistänne ja kommentistanne rakentavasta kritiikistä, mitä on kuultu koko neuvotteluprosessin aikana. Te olette esittäneet paljon tarkistuksia ja myös Ekon valiokunta on otettu mukaan tänne tekstiin ja mitä tulee direktiivin soveltamisalaan ja säännöt, jotka koskevat sitä, mitä pitää ottaa mukaan tiivistelmään tai miten pitää kohdella henkilöstöä tai kun tätä direktiiviä pyritään mukauttamaan Lissabonin sopimuksen. Edustaja Feijo puhui siitä, että on olemassa konflikti sijoittajien ja pk välillä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että pk-yrityksille laaditaan omanlaisensa esite, kotas muistutti tästä sitoumuksesta, joka koskee erityisesti pk-yrityksiä. Eli tämä esite sananaisiksi niitä varten, mutta samalla huomioida myös syöttäjien suoja. Ja toinen asia, johon viittasi täällä Rova Essaja, on, liittyy kokeneisiin sijoittajiin, ja tässä tehdään selvä ero eri sijoittajien välille. On hyvin tärkeää varmistaa se, että yksityishenkilöitä suojataan kunnolla. Me pystymme nyt hyväksymään kaikki tarkistukset, mitä on esitetty. Ja kuten sanoin, Klins, Peijo, Ford ja muut ovat ryhmiensä nimessä hyväksyneet tämän hyvän kompromissin. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä direktiivi tulee parantamaan investojen suojaa ja vähennetään liikkeeseen laskijoiden hallinnoista taakkaa ja näin edistetään pääomia markkinoiden syntymistä Euroopan unioniin. Ja haluaisin lopuksi kiittää Garcia Margajoa hänen panoksestaan, sillä tämä teksti on nyt todellinen edistysaskel, mutta hän esitti, että tämä askel on osa suurempaa kokonaisuutta ja hän hän juuri sitä työstää tätä asiaa, eli tarkoitan avoimuutta me nyt parannamme avoimuutta erityisesti liittyen liikkeisen laskijoihin ja haluamme parantaa PK-yritysten asemaa, mutta samalla myös sijoittajien asemaa. Sitten meillä on tämä valvontapaketti ja sitä Garcia jo työstää. Hän pyysi meitä olemaan rohkeita. No te olette olleet rohkeita tässä tekstissä ja toivottavasti me voimme toimia yhdessä näin, yhdessä neuvoston kanssa saamme aikaan tarpeeksi dynaamisia kompromisseja muidenkin tekstien osalta, joita tällä hetkellä käsitellään. Esimerkiksi jos ajatellaan hedge fundeja ja tämä laaja asia, joka liittyy luottoluokituslaitoksiin, josta juuri puhuimme. Toivottavasti niissäkin päästään eteenpäin. Me tarvitaan paljon Tarvitsemme lisää avoimuutta ja valvontaa. Tämä on meidän vastuullamme. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Seuraavana esittelijä Klintz. Monoen. Mutta kun Klintz jo ylitti puheaikansa aikaisemmin, hänellä on vain yksi minuutti loppupuheenvuoroa varten. Ganz kurz. Niin nyt ihan lyhyesti pari huomiota. Ensinnäkin kiitokset komission jäsenelle ja kaikille kollegoille näistä iloisista kommentoista. Olen iloinen, jos näette tämän samoin kuin minä. Yhteistyömme on mahdollistanut sen, että eri tavoitteet on saavutettu, eli helpompi pääoman saatavuus PK-yrityksille, samaan aikaan byrokraattisten esteiden purkaminen ja sijoittajasuojan parantaminen ja vahvistaminen ja samaan aikaan edistys todellisten eurooppalaisten sisämarkkinoiden luomisessa. Toivon, että että kun tämä nyt uusi esitedirektiiviversio tulee muutaman vuoden kuluttua jälleen tarkasteltavaksi, tuolloin onnistutaan ottamaan esitedirektiivin kanssa esille myös markkinoiden väärinkäyttödirektiivi, päästä niin pitkälle, että muiden kuin oman pääoman ehtoisten arvopaperien osalta voidaan saada myös ne toimijat mukaan, jotka toimivat Euroopan unionin käyttäen kolmansia valtioita. Eh, Kiitoksia. Edustaja Klints. No niin, olemme saaneet keskustelun päättymään ja äänestämme huomenna. Menemme eteenpäin. Seuraava kohta. Suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle aiheena monivuotisen